Okay, can you take your... Voisitteko istua tuolla, olkaa hyvä. We have a long voting session. Meillä on pitkä äänestysjakso tulossa, joten äh, Giro. Right. I'll shoot you all if I... Niin. Where is Elisa? Oh, she's there. Okay, are we... Are... No niin. Tiedän, tiedän, tiedän. Voisimmeko nyt hiukan rauhoittua, hiljentää tätä keskustelua? Pyytäisin hiljentymään. We can't miss anything. You never... Mitään ei nyt saa mennä sivusuun. Tämä <clears throat> voi mu käydä hyvinkin jännittäväksi. I think the thing to do first is whilst we... Niin, valmiit edelleenkin keskittymässä tähän. Täällä on paljon melua. Voisitteko huolehtia siitä, että teillä on äänestyskortit paikalla? Pidämme koeäänestyksen, koeäänestys, pidämme käyttämään äänestyskortteja, jonka kaikilla äänestyskortti mukana. Koeäänestys, äänestys alkaa. Jos olisitte mieluummin kotona, kertokaa nyt. Come on, I've got 40 cards plugged. 40 korttia, 35, tai nyt 37, on äänestänyt 38, 39. Kaksi ihmistä vielä ei ole äänestänyt, 41 on... Kak... Right, this... Nyt 42 korttia on koneessa, 41 on äänestänyt. Minä olen aina huolissani tästä henkilöstä, joka on täällä, mutta koskaan ei äänestä, koskaan painan nappia. Olin mitään huolissani siitä, että jos joku ajattelee painaneensa nappia ja sitten mitä voi tapahdukaan, niin, äh, niin. Sulle äänestys päättyy. So, 30... Joten 32 ihmistä olisi mieluummin kotona. May I suggest Ehdottaisin, että sitten lähetettiin jonkun pyytämään kortin, koska saattaa tulla paljon koneäänestyksiä. Tällä välin nyt tiedä, mikä tilanne on, mutta... I was hoping there was an assistant. Toivon, että avustaja olisi lähtenyt hakemaan korttia. Right. Aha. Do you want to... Haluatteko? Avataan uudestaan äänestys. Äh, puuttuva henkilö löytyi. Tämä siis toimii. Hyvä. Okay, right. Now. No niin, hyvä. Avaan kokouksen. Kokous alkaa. Voisitteko hiljentyä? Minä en aio huutaa. Please, I'm not starting until I have quiet. Minä en avaa kokousta ennen kuin tällä on hiljaista. I'm not starting. En avaa kokousta ennen kuin täällä on hiljaista. There's still a lot of noise. Täällä on vielä paljon melua. Still a lot. Täällä on vielä paljon melua. Please. I know, I know. Please, there are too many conversations. Liikaa keskustelua. Kohtaalla mainita niiden henkilön nimet, joten näen täällä käydään keskustelua, koska en voi aloittaa kokousta ennen kuin täällä on hiljaista. I feel like a teacher trying to wait. Mä tunne, kun olisin opettaja, joka pyytää lapsia hiljentymään. Nyt hyvä. No niin. Te olette kaikki vanhempia, te ymmärrätte kyllä, mistä on kysymys. Niin. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Elisa, pysy puheenvuoroa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa pyytäkseni vielä kerran muodollisesti tämän päivän Tupac äänestyksen lykkäämistä. Kahdesta syystä tätä pyydän. Kun saimme komission ehdotuksen, marraskuussa maailma oli hyvin toisenlainen paikka kuin mitä se on nyt. Tämä aloite pyrkii jälleen vyön kiristykseen ja säästöihin. Ja minun poliittinen ryhmäni on jatkuvasti vedonnut sen puolesta, että kasvu saataisiin mukaan tähän agendaan. Jopa neuvosto on kääntämässä nyt suuntaansa. Ensimmäinen kokous Merkelin ja Hollandin välillä järjestetään huomenna. Saksan liittopäivät ja liittoneuvosto ovat keskustelemassa aikataulusta, mitä tulee tähän säästösopimukseen ja huippukokouskin on tulossa. Ei ole mitään järkeä siinä, että Euroopan parlamentti keskustelee tästä hyvin arkaluontoisesta asiasta ja tekee viime hetken muutoksia, kun maailma muuttuu koko ajan ympärillämme. Minä hyvin painokkaasti vaadin, että tätä äänestystä lykätään tulevaisuuteen. Tällä ei olisi mitään kielteisiä vaikutuksia tällä lykkäyksellä – Päinvastoin tämä äh, voisi myönteisen äh, merkin antaa Euroopan parlamentista. That is a... Tuo on ehdotus lykätä äänestystä. Tarvitsen yhden, joka puhuu puolesta ja yhden vastaan minuutti kummallakin aikaa. Haluaako joku tukea lykkäämistä minuutin puheenvuorolla? Meillä nyt oli selvästikin jo puhe, jolla tätä tuettiin, mutta kuitenkin en sanoisi, että olen täysin yhtä mieltä perusteluista, jotka mainittiin, mutta me olemme lykkäämisen puolesta siksi, että voimme nähdä, että teksti ei ole tässä vaiheessa hyvä, ja koska meistä tästä alusta täytyy tehdä hyvää työtä. Haluaisimme, että jotkin tarkistukset, joita olemme esittäneet, hyväksyttäisiin. Joku, joka on vastaan, Jean-Paul. Puheenjohtaja, minä vastustan lykkäystä kahdesta syystä. Ensinnäkin poliittisista syistä, joista Elisa puhui kaikilla kunnioituksella ja ystävyydellä. Maailma kyllä muuttuu joka päivä, joten meidän olisi suljet pantava luuk, lappuluukolle ja lähtevä onkemaan tuonne, jos näin mennään. Jos näin toimitaan, niin parlamentissa on turha tehdä enää mitään työtä. Luulin, että olemme riippumattomia. Sitten tästä muusta asiasta, että tämä olisi huono työ. Tämähän on lähes loukkaavaa. Muistutan, että viime vuonna esittelijät ja varjoesittelijät sopivat kokonaisvaltaisesta sopimuksesta. Täällä on ollut erilaisia ja outojakin puheenvuoroja, jotka koskevat parlamentin työskentelytapoja, ei, mutta kuitenkin olemme päässeet sopimukseen tekstistä, joka meidän kaikkien mielestä oli sopiva. Tästä syystä vastustan lykkäämistä. Thank you, thank you very much. Kiitos. Tästä pidämme nyt nimenhuutoäänestyksen, koska tietysti tulevan yksinkertainen äänestys. Kyllä, äänestetään siis lykkäämisen puolesta ja sitten äänestetään vastaan merkitsee sitä, että jatkamme mukaisesti. Voidaanko näin toimia? Näin totesin jo. Joten nyt äänestämme lykkäämisestä, eli puolesta on lykkäämistä ja vastaan on lykkäämistä vastaan ja äänestys alkaa. Has everybody voted? Votes closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan, joten lykkäystä ei tapahdu. Elisa. Yep. Um, thank you, Chair. I'll make... Kiitos puheenjohtaja. Ottaen huomioon tämän äänestystuloksen, pyytäisin kollegojani hyväksymään ja teitä puheenjohtaja erityisesti hyväksymään näiden kahden mietinnön järjestyksen vaihtamisen. Tässä tapahtui viime hetken muutoksia ja koska kyseessä on paketti, olisi tärkeää, että ensin otetaan Majunin mietintö koska tässä tuli todella viime hetken muutoksia, niin koko sopimus joutuu vaaraan. Olen kyllä tästä Kosisen kanssa samaa mieltä, mutta pyytäisin, että vaihdetaan tätä järjestystä. Tässä tarvitaan jälleen puhujaa puolesta ja puhujaa vastaan, jos halutaan muuttaa esillistä järjestystä niin, että Ferreiran mietinnöstä äänestetään ennen Kosesin mietintöä. Haluaako joku puhua puolesta? I don't see anybody. Udo. Udo. Kiitos. Kyllä tämä työ on ihan tarpeeksi hankalaa jo tällaisenaankin. Tässähän olette nähneet, että Rova Ferreira on aina pyrkinyt Euroopan parlamentin yhteen, yhtenäiseen, mahdollisimman yhtenäiseen kantaan. Hän on aina pyrkinyt konsensukseen ja nyt kun hän tämän ehdotuksen tekee ja äskeinen äänestystulos oli erittäin tiukka, niin eh, ehkä mielestäni voisimme hänen pyyntöään kunnioittaa ihan eh, siksi, että kunnioitamme häntä. Jean-Paul. Puheenjohtaja, kukaan ei varmaankaan ihmetellä sitä, että minä kannatan järjestystä. Järjestyksestä on sovittu. Se on se järjestys, eh, jossa komissio on tehnyt ehdotuksensa ja jossa neuvosto on tehnyt työtä, joten ei ole mitään syytä muuttaa tätä järjestystä. Myönnän, että en oikein ymmärrä, mitä hyötyä olisi järjestyksen muuttamisesta. Siinä ainoastaan voitaisiin saa, ottaa yksi mietintö ikään kuin panttivangeksi ja saavuttaa tiettyjä etuja. Ferreira sanoi, että täällä on ollut jotakin manöövereitä hänen mietintönsä kohdalla. En tiedä, mitä nämä ovat, enkä oikein tiedä, enkä halua en, enempääkään manöövereitä nähdä, joten kannatan järjestyksen noudattamista. Vote. Uh. Äänestämme puolesta merkitsestä muuten syystä järjestystä ja vastaan merkitsestä, että pidetään kiinni alkuperäisestä esityksestä järjestyksestä. Äänestys alkaa. Everybody Ovatko kaikki äänestäneet? No niin. Kaksi ihmistä ei vielä ole äänestänyt. Nyt äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 18 puolesta 21 vastaan joten alkuperäinen järjestyslistalla säilyy. Joten nyt voimme siirtyä kohtaan kaksi, joka on puheenjohtajan ilmoitukset. Lyhyesti artiklan 73 mukaan työjärjestyksessä voin ilmoittaa teille, että neuvottelut eurokolikkoista on saatettu menestyksekästi päätös ja ne ovat johtaneet kompromissiin neuvoston kanssa – jos ryhmillä tässä valiokunnissa ei ole mitään tätä kompromissia vastaan, mietintöluonnos tulee toukokuun kakkosistunnossa käsiteltäväksi. Onko vastalauseita? Ei näytä olevan, joten kiitos. On huhu, että tästä kenties heitettäisiin kruunaa ja klaavaa. No, mutta nyt sitten siirrymme äänestykseen kohtiin kolme ja neljä, jotka ovat oikeus jotka liittyvät pääomavaatimusdirektiiviin ja asetukseen. Ensin äänestämme direktiivistä ja sen jälkeen osista 1, 2 ja 3 asetusta. Ovatko kaikki valmiita? Tämä on muutama muutos, joista mainitsin siinä vaiheessa, kun niihin päästään. Ne ovat aika yksinkertaista muuten, mutta jos joku nyt hukkaa punaisen langan muutosten vuoksi, joita äänestyslistassa on ollut, pyydän, että ilmoittaa siitä. Mutta ennen kuin me aloitamme, esittelijä Otma Karas haluaisi lausua muutaman sanan. Otmaa. Haluan vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja virkamiehiä ja sihteeristöä kaikesta siitä, mitä tämän äärimmäisen hankalan asian suhteen on saatu aikaan viime viikkoina. Tässä on ollut kyllä hyvin erityyppisiä erilaisia äh, Äh, asioita ja 46 kompromissi tarkistusta on saatu direktiiviä varten ja 136 asetusta varten. Eli hyvin pitkälti ollaan saatu aikaan yhtenäinen linja. Ja tämä osoittaa sen, että erimielisyyksistä huolimatta kaikki pyrkivät todella rakentavaan yhteistyöhön ja siitä haluan todella kaikkia kiittää ja tuesta näiden kompromissitarkistusten valmistelussa. Tiedän, mitä tämä merkitsee. Kyseessä on todella kuuma peruna, mutta meidän on vakautettava pankkimarkkinat ja vahvistettava pankkimarkkinoita. Meidän on huolehdittava kasvusta ja työllisyydestä ja meidän on hoidettava pankkien sisäiset ja pankkien väliset epätasapainot. Ja mm, kun nyt valtiovarainministerit lähtevät neuvotteluihin, niin he saavat meidän kantamme. Olen todella pyrkinyt kunnioittamaan myös eri käsityksiä. En ole halunnut kävellä kenenkään yli ja toivon, että nämä kompromissit nyt saadaan kunnialla läpi. Sydämelliset kiitokset yhteistyöstä. Thank very much. Kiitos Otmar. No niin. Nyt aloitamme direktiivi. Tarkistus 78 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. joten 80 on rauennut. 81 ja 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää. Onko tarkista? But we'll check. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 26-17 äänin. Tarsus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uskon, että se hyväksyttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäseitsemän 16 äänin hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samalla enemmistöllä. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää. Luin, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Enemmistö oli hiukan erilainen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se raukeaa. Ääni 22-22. Nyt tiedämme, miten enemmistöt täällä muotoutuvat. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 kompromissi A2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin C Siihen tulee suullinen tarkistus, jossa vain muutetaan alakohdan numeroon kakkosesta alakohtaan kohdaksi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Missä tämä hylättiin, mutta tai se hyväksyttiin. Tarkistetaan Hmm? voted? kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, 114, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan kuitenkin. This is uh, one, two, six. Siis 126 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestämät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23-25 äänin. 127 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. So if you voted... Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23-22 ääniin. 128 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on välttämättä tarkistettava. Tässä toisenlainen. voted, votes Äänestys päättyy. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 70 voted, votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 164. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 164. Have you voted? Votes. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23-22 äänin hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyvä hyvä, 167 puolesta vastaan tyhjää sekavaa. Tarkistetaan 167. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.22. Kompromissi L. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyvin sekoittavaa. Voisi tarkistaa 169. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty 20-22. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171, 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni näyttäisi, että se oli hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Everybody's voted, votes closed. Yes, that's... Äänestys päättyy, hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. 230. Pu- Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 23-22 äänin. No niin. 231 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 231. That one may be carried. Voted, votes. Ovat kaikki äänestäneet hyväksytty 23-22 äänen. No niin, 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaanpa kuitenkin tiukalta näytti. Every voted. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. hylätty 27-18 äänin. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Hyvä, tarkistetaan. 237. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 27.18 äänin. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt kom- tarkistus. Tämä on uutta. Kompromissi ei kata tätä. 312, alkuperäinen 312, joten toiminta kaikilla on ohjeet äänestystä varten. Kerro, mistä on kysymys. Tämä on vihreiden pyynnöstä. Tämä on tarkistus, joka koskee sukupuolikiintiöitä. Jos ette kiintiöiden puolesta, puol- äänestätte puolesta. Jos ette ole niitä puolesta, äänestätte vastaan. Siitä tässä on kysymys. 312 puolesta vastaan tyhjää Check. Tarkistetaan. No, no, no, no. The vote, the vote, the vote is open. Äänestys alkaa. Everybody, everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se raukeaa ääni 22-22. Well, look, there, was somebody who didn't vote, but I gave you warning. Right. Um, com- Sanoit joku äänestä, mitä varoitin. Olen pahoillani. Sinä vitsailet. Are you sure that you, your machine wasn't working? Oletko varma, että kone ei toiminut? Minä painoin nappia, kyllä. Again. Yritetäänpä uudestaan. Äänestys alkaa. Ovat, kaikki voivat tehdä niin kuin tekivät viimeksikin. Nyt meillä on 45 äänestystä ja se hyväksytään ääni 23-22. Stay alert, don't get too excited. Olkaa valppaina, älkää kiihtykö liikaa. Kompromissi U puolesta vastaan. Tyhjää, Hyväksytty. No niin, no niin. 330 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 335 puolesta vastaan. Tyhjää, voimmeko tarkistaa? 335. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yhden pitäisi äänestää, vielä yhden pitäisi äänestää, äänestys. Ovatko kaikki nyt paineet nappia? Joku ei vielä ole äänestänyt. Äänestys päättyy, äänestys on päättynyt. Ja tämä kaatuu ääni 22-22. Okay, we'll take it, we'll take it again. Otetaanpa uusiksi. Yes if you're against, it falls anyway. Jos olette vastaan, se raukeaa joka tapauksessa. No niin, se on joka tapauksessa kaatunut. No niin, kun painatte nappia näette, että se on välttämätöntä, että todellakin painatte nappia ja tarkistatte, että valo syttyy. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt kompromissi kaksois V. Selitän nyt, miten aion tässä nyt toimia tämän kompromissin osalta. Me äänestämme järjestyksessä, joka toivottavasti on papereillanne, joka on sama järjestys, joka minulla on. Okay, we're going to vote. Äänestämme kaikista eri osista. Ensinnäkin, ensinnäkin ECRn suullisesta tarkistuksesta. Tuleeko lisäys? Ja sitten äänestämme siitä, onko kysymys 50 vai 75 prosentista. Ja jos nämä hylätään, sitten äänestämme kompromissista niin kuin se on tarkistettu. Ensin siis ECRn suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tätä siis haluttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Kolme vielä. Yksi vielä. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Hylätty 35 vastaan kymmenen puolesta. Sitten, nyt meillä on äänestys 50 prosentista. Äänestys alkaa, teemme tämän koneäänestyksenä suoraan, Ään, siis 50 prosentista. Äänestys alkaa. Kaksi vielä. Oot, sitten kaikki ovat. Viimeinen tilaisuus. Äänestys päättyy. hylätty 24-20 äänin. Nyt koneäänestys 75 prosentista. Äänestys alkaa. Vielä kolme äänestämättä, kaksi äänestämättä, yksi. No niin, äänestys päättyy. Hylätty myös nyt sitten kompromissi alkuperäisessä muodossaan, koska muutoksia ei tullut, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt menemme tarkistukseen 351. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 351. Two more to vote, one more to... Yksi vielä äänestämättä. Nyt äänestys päättyy. 23-22 äänin niin hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 373 puolesta. Tarkistetaan 372. Se on omani. Täytyy siis tarkastaa, tarkistaa. Äänestys alkaa. Toivottavasti nyt mainitsin asian oikein. a lot more people to vote yet. Vielä moni äänestämättä. 10, 9. No niin. Five more people to... vote. Vielä viisi äänestämättä. Neljä, kolme, kaksi. Vielä yksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27.18 äänin. Sitten 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 385 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää. Täällä nyt ei paljon äänestellä. 395 koneäänestyksellä tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Hyväksytty hylätty 39, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 420, 420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 425 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 427 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 428 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AD puolesta suullisella tarkistuksella, joka koskee puskuriohjetta suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. aloitetaan myös ilmeisesti tarkistuksesta ensin. No hyvä on. Joten ensin äänestämme nyt siis vain suullisen tarkistuksen sanamuodosta. Äänestys alkaa. Okay two to vote. Every vote. kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se hyväksyttiin. 23-22 ääni. Suljen tarkistus. No niin, nyt sitten kompromissi suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyttiin uskoakseni. Nyt tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Uskon, että se hyväksyttiin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hylättiin 21-21 äänin. Tarkistus 451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 452 451. Tarkista 451. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 9 ääniin. Okay. <laughs> you got carried away. Sinä ilmeisesti tässä jokin aika sitten päädyt aivan muihin ajatuksiin. Nyt 452 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 452. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25-18 äänin. Compromise A. Sitten kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Go. Oh, right, next page. Compromise. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 502 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 502. 502. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 23.22. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AK puolesta ei kun suullinen tarkistus ensin varmaankin suullinen tarkistus erikseen puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten kompromissi suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt 524 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 525 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 526 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 528 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 534 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 535 puolesta vastaan. 535 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 Hyvä, tarkistetaan 535 koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. 535. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kiitos. Hyväksytty äänen 2518. Eli 536 raukeaa. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 552 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti 552 kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Odottelemme vielä yhtään, ääntä äänestys päättyy. Sulkekaa äänestys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 Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 47. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ei, se hylättiin äänin 20-25. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Minun on hyvin vaikea nähdä. 48. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti 49. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Kädet eivät kerta kaikkiaan nouse. Tarkistus 50. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. 52 ja 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Raukea, jos 173 ei hyväksytty, kuinka sille kävikään.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 AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 69. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys on päättynyt hyväksytty, äänin 27, 18, 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. AS puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. AT puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistetaanpa vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylättyä niin 22 puolesta 23 vastaan. Ja nyt äh, koneäänestys tekstistä näin muutettuna äänestys on alkanut. Tuleeko vielä ääniä? Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. No äänestys on nyt päättynyt. 43 puolesta yksi vastaan, ei tyhjiä. Ja sitten vielä lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Odottelemme vielä kolmea ääntä. Äänestys päättyy. Painakaa nappeja te kolmekin vielä. Hyvä äänestys on päättynyt. 42 puolesta yksi vastaan ei tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Oh, but we've got a lot more to do. So now we move on to the voting list on part. No niin, ja nyt todellakin äänestyslista, ja täällä lukee osa 1, part 1, joten lähdetään siitä liikkeelle. I think that was probably the most exciting one in terms of the different voting. I was very tired all the time. 22, hmm? Okay, are we... Olemmeko valmiit? Todella siis ensin äänestysluettelo osa yksi. Okay, komprom- Osa yksi. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä koneellisesti. 298 siis kyseessä. Äänestys on alkanut. Kaipaamme vielä neljää ääntä. Ovatko kaikki, jotka aikovat äänestää, äänestäneet? Kaksi ääntä vielä. Painakaapas nyt nappeja, hyvät naiset ja herrat. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 24.18 ääniin. Tarkistus 299 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 308 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 355 ja 356 hyväksyttiin, eikö totta? Ei, 357 puolesta vastaan. 357. 357 vastaan tyhjää hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L, siihen on suullinen tarkistus, joka tulee loppuun. Uh, instruments with multiple dividends will not be allowed in the case of systemically important financial institutions as identified under article ja niin edelleen. Halutaanko suullisesta tarkistuksesta äänestää erikseen? Kyllä. Äänet puolesta. Nyt vain suullinen tarkistus. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt kompromissi L ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan vastaan hyväksytty, koska se on EPPn tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Se oli hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkahdeksan rauennee. ja raukeako 28 vai äänestetäänkö siitä? Se raukeaa. 416 puolesta 416 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 417 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 ja muut, jotka ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Tarkistetaan koneellisesti 422. As every voted, votes Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 29 vastaan. Kompromissi O puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 434. Siihen on suullinen tarkistus. Näistä voidaan äänestää yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty mielestäni, mutta tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. 434 suullisella tarkistuksella. Got some more votes. No niin, painakaapas nappeja. Odottelemme vielä neljää ääntä, mutta olemme kyllä nyt sulkemassa tämän äänestyksen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28.14 äänin. 435 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hy- Tarkistetaanpa myös 435. Minä en oikein ymmärrä, mitä ne ne oikein tekevät. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. close the vote. Hyväksytty. 25-16 äänin. 436 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 437 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 hyvä tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet. Kaipaamme vielä kahta ääntä. Äänestys päättyy. E, seitsemän puolesta 36 vastaan. Tiukoillepa meni. Kompromissi. Kompromissi S. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 498 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 499 vastaan tyhjää hylätty 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty 502 puolesta vastaan tyhjää hylätty 503 puolesta vastaan tyhjää hylätty 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi hetkinen, sanoi puheenjohtaja. Ei, palataanpas takaisin. Tähän kompromissiin T oli suullinen tarkistus. Katsotaanpa. Suullisessa tarkistuksessa todetaan. But it says it covers amendment. Tässähän todetaan, että tämä kattaa tarkistuksen 505. Okay, right, as we, as we were. Niin, tässä oli siis, äh, olisi siis ollut tarkistus, jos äh, tämä kompromissi ei olisi mennyt läpi. Kyseessä oli kompromissi T. Se hyväksyttiin. Ja nyt seuraavaksi kompromissi U. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 514 puolesta vastaan tyy. Tarkistetaanpa koneellisesti 514. Three more to... Kolme ääntä puuttuu. Äänestäkääpä nyt. Äänestys on päättymässä. Äänestys päättyy hyväksyttyä, niin 26 puolesta 17 vastaan. 5-1-5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5-1-6 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-1-8 on katettu eli raukeaa. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, sitten kompromissi AB, siihen on suullinen tarkistus SD-ryhmältä. Erittäin pitkä suullinen tarkistus. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta ensin. Kompromissi AB, suullinen tarkistus SD-ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Odottelemme vielä neljää ääntä. Painakaa nappia. Äänestys on päättymässä. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 24 vastaan hylätty. Ja nyt alkuperäinen kompromissitarkistus, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 587 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 588 puolesta vastaan vastaan vielä 588 Tarkistetaanpa koneellisesti 588. Kädet eivät nouse täällä toivotulla tavalla. Ja nyt odottelemme vielä loppuja ääniäkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 20 vastaan. 589 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 600 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 601 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 602 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AF puolesta. Ah, tähänkin on suullinen tarkistus ECL-ryhmältä. Ensin äänestämme suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta, vastaan, hylätty. Ja nyt kompromissi tällaisenaan puolesta, vastaan, hyväksytty. 603 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 605 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 622 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AL puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty vastaan tyhjää hyväksytty AM. Ja tässä on kohta kohdalta pyyntö ensin äänestämme kompromissesta ilman artiklaa 16d ja sitten sen jälkeen 16dstä. Eli kompromissi ilman 16 d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt 16d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 639 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Trying to work out how many oral amendments it is. It's the same amendment twice. Tässä on sama tarkistus kaksi kertaa. Suullinen tarkistus ECR-ryhmältä, joka liittyy kiinelainojen raukeamiseen. Otetaanpa tämä ensin puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja nyt kompromissi tällaisenaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 669. Ei, puheenjohtaja korjaa. Ei, kun peruutetaanpas. Tässä hiukan kiirehdin turhaan. Ensin AP kompromissi. Ja siinä on suullinen tarkistus, jossa todetaan paragraph one and puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt kompromissi näin suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 669 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AGU kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 696 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 696.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 Täytyykö tällaisesta äänestää? Why, why is there any change in the... <laughs> Miksi muutos koskisi yksinomaan ranskankielistä versiota? Onko teillä jotkut ihan omat eh, linjat siellä Ranskassa? Jean-Paul. Si, si on écrivait notre droit en français, il n'y aurait pas de problème. Jos tässä ei olisi jos meiltä otetaan tämä englannin, ranskan oikeus pois, niin ei tässä ole ongelmassa, mutta, ongelma, mutta käsittääkseni tässä on kyseessä nämä eri vuokrauskysymykset ja liisaukset. Tämä on vain termien tarkastamista. Mutta eihän näistä yleensä äänestetä näistä kielellisistä tarkistuksista. Okay, I... niin ei näistä yleensä pitäisikään äänestää. So I think... Se on vain kielellinen korjaus. Se on vain korjaus. Hmm. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 727 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 727. Käsissä ei näytä enää olevan nostovoimaa. Painakaapa nappia sitten. Äänestys päättyy. On päättynyt. Kaatuja, niin 20 puolesta 22 vastaan. 728 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi A2V puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 735 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 737 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 738 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 749 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, jatkamme tästä äänestysluettelosta osa kaksi. Tässä me asetuksesta, niin kun pääsemme loppuun, niin siis osa kaksi, ovatko paperit esillä? Okay, you ready to... No niin, valmiita. Tarkistus 750 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 750. Has Olet kaikki äänestäneet. Kontin äänestys päättyy. It's all fair. Yes. That's carried. Hyväksytty 31 niin 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AAA kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Mitä? First part. Ensimmäinen osa AAA puolesta vastaan tyhjää. En näe käsien nousevan ollenkaan tällä vihreiden puolelta. Elämäni on hyvin, siksi erittäin vaikeaa. Right, we have to... Me tarkistetaan. Ensimmäinen osa. Kompromissi A, A, A. Open, the vote on the first part. Äänestys alkaa. Electronic vote. Koneäänestys. Okay. <laughs> Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt tarkistus 756 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. AAB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 765 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AAC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 766 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, 767, 774. 74. 767 769 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hylätty. 771 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 772 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 773 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 774 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. AAD puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. AAE kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 791 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 792 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 793 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 793. Has everybody voted for to vote? Oletko kaikki äänestäneet? to vote. Nobody to... Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy, hylätty 27-17 äänin. 795 puolesta. 795 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tiedän, että se on ilmeisesti hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 800 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 801 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 802 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 803 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 804 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 805 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 806 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 807 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 208 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. AAG puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. AAH puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. AAI puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme osaan kolme äänestyslistaa. Ja huono uutinen on se, että tähän, tämäkin on vielä kaksiosainen. Okay, is everybody ready? Ovatko kaikki valmiina? Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 814 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä ei käy, jos eivät kädet nouse. 815 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 828 puolesta vastaan Niin. Olen pahoillani. Jos tämä ei muuta ei ole, tekemään tämä koneen äänestyksellä. 828 koneäänestyksellä tarkistetaan. Äänestys alkaa 828. Hopefully. 828. 828. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty äänin 1826. 829 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 830 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 831 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 832 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 833 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 855 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 856 puolesta vastaan. Tähän liittyy suullinen tarkistus ensin. Se on vain korjaus. 856 suusella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 859 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 860 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 861 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AAP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAS ylimääräisellä suunnisella tarkistuksella jolla lisätään jotakin. Ensin suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa koneella. Suullinen tarkistus, joka koskee AAS. Those, yeah, close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25.17 äänin joten tarkistus suullisella tarkistuksella A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, we, we, we love that tune. We want... Rakastamme tätä säveltä. Nyt tarkistamme kompromissin AAT. Anteeksi, AAS. Tarkistus AAS. Five more to vote. Four to. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. 38.2. Hyväksytty. A, A, T. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 891 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A, D, B suosilla tarkistuksella GUE-ryhmältä sulentarkistus ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi suosilla tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 899 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 900 puolesta. Anteeksi, en, en voi pitää äänestystä, jos täällä vaan keskustellaan. 900 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AAU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 392 puolesta 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AAV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AA 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 AAX suosia tarkistuksella GUE vihreiltä, joka itse asiassa on vain korvajaos, joten äänestämme kokonaisuudessaan tästä puolesta. Hmm? Niin? Otmar, haluatko, että äänestetään erikseen? Hyvä. Sori, anteeksi. Siis vain suullinen tarkistus ensin. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tämä pitää tarkistaa. Tarkistus suullisesta tarkistuksesta. Every voted, the vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AAY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 927 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. ADF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensinnäkin suullinen tarkistus, joka koskee ensimmäistä osaa. Ja sitä äänestetään sitten eri osassa. Siis koko suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää. Suullinen tarkistus on hylätty. Nyt äänestämme kompromissista ilman tiettyä kohtaa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme ehdoista CDE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt jatkamme pitkän matkan päähän. Page 20 in mine sivulle 20 minun äänestyslistassani kompromissi AB, ABA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABE ensinnäkin suullisella tarkistuksella vihreiltä. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten kompromissi tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt ABF suullisella tarkistuksella ECR ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi alkuperäisessä muodossaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 1168 puolesta vastaan. 1168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pahoittelen. ABG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A, 1218 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 1218. One, one, two, we're checking one. Siis 1218. One EPP in access. Oh, hang on, we've now got one too many. Nyt meillä on yksi liikaa EPP-riveissä. Yksi ääni liikaa EPPllä. Hey, somebody's just... Joku on juuri tullut sisään, voisi vetää nyt taas tuolta korttinsa pois. Come on, I've got to have one EP. Yksi EPP pois. No, no. Okay, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi äänin. Kompromissi Abi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ABJ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ABK puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ABL puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. ABM pienellä suurisella tarkistuksella lopussa pitää päätökseen 15 äh, äänestyspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistan. Suullinen tarkistus, joka koskee ABM. Tarkistus. Amendment on A. Suullinen tarkistus, joka koskee ABM. Has everybody voted? One more to vote if you're going to. Okay. No niin, Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Ja nyt ABM-kompromissi puolesta. Hetkinen. Nyt meillä on vielä kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Hiljaa. No niin. Ei keskusteluja. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 1264 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 1264. The vote's closed. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 27.16. 1296 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 1297 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 1298 puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hyväksytty. 1299 suullisella tarkistuksella esittelijältä, on yhtä mieltä, kun se on minun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ABN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ABO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1314 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 1314 It's open on 1314. Has everybody voted? Votes closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänin 23-21. Kompromissi ABP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABR puolesta suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus joka koskee mm, puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistan. Varmaankin haluatte tietää. Four more to vote. Okay, any more for vote? Onko joku vielä äänestämättä? Äänestys päättyy. Äänestys on hyväksytty 27.18 äänin. Ja nyt kompromissi ABR suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1338 puolesta 1338 vastaan tyhjää hylätty. AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABS. Favor carry. Hyväksytty ABT lukuisissa osissa. Okay. You haven't got this in your voting list, so you've got to... Niin, täytyy nyt kuunnella tätä äänestyslistassa. Ensinnäkin, voisitteko kuunnella? Hyvä. Nyt aion kertoa, mitä on tapahtumassa, koska tämä on jotakin aivan uutta. Uudo kyllä. Tekninen viittaus vain ryhmältä, niin äänestyslistassa meillä on virhe ja haluaisin, äh, että nyt käsimerkein osoitetaan, mikä on ryhmäni linja. Right. So here we go. No niin, nyt siis näin. Ensinnäkin johdantokappaleessa ilman sanoja for exposures or for exposures to one or more sectors, regions or member states. Tämä johdantokappaleesta ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Minä olen tämän sekaisin. Tarkistamme tämän. Johdantokappale ilman näitä sanoja. Ilman näitä sanoja. No, the way it's written, it's we voting it. Me niin siis pitäisi nyt kahteen otteeseen, mikä olen ymmärtänyt. Not the way you've written it here. Yeah, but there is no paragraph to put the words in. That's not what you've written here. Okay, has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 19 vastaan. Joten nyt johdantokappaleen kohdat, joissa on nämä sanat. "full exposure" or "full exposure" of one or more sectors – Electronic vote? A and B. Okay. Oh, sorry. It's very confusing. Tämä on hyvin, hyvin sekai, sekoittavaa. Nyt me äänestämme siis vain näistä sanoista, jotka suljettiin pois, että ne palautetaan tähän kappaleeseen. For exposure of for exposure to one or more sexual blah blah. Puolesta vastaan tyhjää Tämä on tarkistettava myös koneäänestyksellä. Okay, so everybody voted. Vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 21 puolesta 23 vastaan, joten nämä sanat on hylätty. Nyt erillinen äänestys kohdistuu Kaksi pestä kuuhun ensimmäisessä kappaleessa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdat KBstä KE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt emme sitten äänestä ABTstä, koska olemme muuttaneet sitä.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 siitä ilman näitä sanoja for exposures or for exposures to one or more sectors, regions or member states. Joten nyt voimme siirtyä ABTstä eteenpäin. Tämä oli hiukan sekoittava, olen pahoillani. Tarkistukseen 1360. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus ABU. Suurisella tarkistuksella Voisimmeko ensin äänestää suositarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kaiken varalta. No niin, kompromissi näillä sanoin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1384 ja muut puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1389 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1390 puolesta 1390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1392 puolesta 1392 vastaan tyhjää. Voisimmeko tarkistaa? 1392. So if you voted, votes closed. Äänestys on päättynyt. Carried 23 to 21. Hän hyväksytty. 23-21 ääneen. Et painanut nappia. Okei, Okay, well it's 23. No niin, hyväksytty siis. What do you mean? You voted the wrong... Sinä äänestit väärällä tavalla siis. Avataan äänestys uudestaan, jotta voimme olla varmoja. Siis 1392. Come on. Can everybody vote? Voisivatko kaikki äänestää? Kaksi on vielä äänestämättä. Kaksi vielä äänestämättä. Nyt äänestys päättyy. Nyt se on 21 puolesta 22 vastaan. Joku katosi tässä välissä. En tiedä, että sinä olit kahden veroinen. 139, no niin, 1393 puolesta 1393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 1393. Ryhmät äänestävät hyvin eri tavoin. Five more, four more, three more, two more. If you push your buttons... Jos painaisitte nappia, niin tämä kävisi nopeammin. No niin, äänestys on päättymässä. 26 puolesta, 18 vastaan. 1394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1403 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty uskoakseni. Tarkistetaan 1403. Checking 14. 1403 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Nyt EPPssä yksi ääni liikaa. Nyt äänestys päättyy. 30 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Meillä on vielä paljon tehtävää. ABX. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1423 puolesta vastaan tyhjää Tämä pitää tarkistaa. 1423. Three more to vote. Kolme vielä äänestämättä. No niin, äänestys päättyy. Tämä raukeaa ääni 22-22. Kompromissi ABY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ABC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACF, ensinnäkin suullinen tarkistus, puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, puolesta vastaan tyhjää hylätty. ACG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty in favor. 1471 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. ACH puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. ACI puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1476 puolesta vastaan tyhjä hylätty. ACJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1482 puolesta vastaan tyhjää. Viki, kyllä sinun täytyy äänestää. 1482. 1482. koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Alkaa. Ne ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. hyväksyttyäni niin 27 puolesta 18 vastaan. ACL puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ACM puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Hetkinen vain. ACN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1505 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ACP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Right. Now, now. Nyt meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa. siitä tuleeko lainsäädäntöä vai delegoituja säädöksiä. Eli ensin äänestämme vaihtoehdosta yksi, mikä merkitsee lainsäädäntöehdotusta. Ja vaihtoehto kaksi on sitten delegoidut säädökset. Me haluamme, jos te haluatte delegoidut säädökset, niin nyt siis ACQ ja vaihtoehto yksi ensin puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Vaihtoehto kaksi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ACR. ACR puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. ACS kaksi vaihtoehtoa jälleen. Ensimmäinen on lainsäädäntö, toinen on delegoidut säädökset. Eli ensin lainsäädäntö puolesta vastaan tyhjää ylätty. Vaihtoehto kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi ACT ACT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1596 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1597 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1610 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lyhylätty AC2V, johon on suullinen tarkistus. Äänestetään suullisesta tarkistuksesta ensin puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty ja kompromissi suullisesti tarkittuna puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 1613 puolesta, vastaan, tarkistetaan 1613 ja 1614. 1613 1614. Koneäänestyksellä äänestys on alkanut, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyä niin 22 puolesta 20 vastaan. Kompromissi ACX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ACZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1617 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1618 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1619 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 1619 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 1620 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1621 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. ADA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1630 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1631 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat on vedetty pois. 1637 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1638 puolesta Yhtenä ryhmänä 1643 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olen pahoillani Ramon. Sitten johdantosan kappaleet. Tässä ollaan suoralla. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 144 koneäänestyksellä. Voted. Vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 154 puolesta vas... puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 154 ja 155, kun äänestys on alkanut. Ne ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 156 puolesta. Ei, kun se onkin jo rauennut. 157 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 158 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 160 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 163 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 164 puolesta vastaan tyhjää, ylätty 165 puolesta vastaan tyhjää. Täytyypä tarkistaa koneellisesti 165 käsiä ei nouse tarpeeksi se one too many. Epe pelaa nyt yksi ääni liikaa siellä. Voisiko joku poistaa korttinsa koneesta? Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 24 vastaan hylätty näin ollen. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. En voi hoitaa työtäni, jos kaksi ryhmää jättää äänestämättä. 168 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty ADC kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Niin, Udo? Fine, we are voting. Niin, me äänestämme Johnson kappaleista 48a kahdessa osassa ja sitten Johnson kappaleista 49b. Only to identify... Siis vain tämän sen selvittämiseksi, mistä on kysymys, että kysymys on useammasta kuin kahdesta äänestyksestä. So, niin, siis ensin 48 a ensimmäinen puolisko, sitten 48 toinen osa, juu, ja sitten kaikki riippuu siitä, mitä vielä jäljellä. Hyvä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa, koneäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? E Pepellä on jälleen yksi ääni liikaa siellä. Noin, nyt äänestys voidaan sulkea. 25.19 äänin hyväksytty. Ja nyt tosiaan loput johdantosan kappaleesta puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 ja 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä tässä jano tulee. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ADD Ja siihen on suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tämä ei tullut selväksi, joten tarkistetaanpa koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hylätty. Joten loput ADD-kompromissista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 192, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 193, puolesta vastaan tyhjää hylätty. ADG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 koneäänestyksellä. 207. Pervansilta ja Liamilta. Olet kaikki äänestäneet. Kyllä se oli hyväksytty äänen 26.18.208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 212 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 23-21 äänin. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 220 puolesta vastaan tyhjää hämmentävää, 220, painakaapa nappia taas. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä vielä. Noin kolmannes käsistä nousi, eli minä laskeskelin tässä ryhmiä käsien sijaan. 224 äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 25 puolesta 18 vastaan. Ja nyt äh, äänestämme tekstistä näin muutettuna. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 44 puolesta ei vasta ääniä. Right, one more. Yksi vielä, yksi vielä, nimittäin lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys on alkanut. <laughs> I keep forgetting to vote myself every now and then. Come on, there's 11. No niin, painakaapa nyt nappia lainsäädäntöpäätöslauselma vielä. Painakaa, painakaa. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Painakaapa nyt vielä viimeinenkin siellä. Ja nyt EPPllä onkin jo yksi ääni liikaa. We still got one. EPP, poistakaapa yksi korttikoneesta. No niin, kiitoksia. Äänestys on päättynyt ääninne 44 puolesta 0 vastaan. Hyvin tehty. Madame la Présidente, Madame la Présidente. Puheenjohtaja. Yeah. Je, je, je vous propose une pause. Ehdotan muutaman minuutin taukoa. Yeah. Okay, we're taking, we're taking a Keskeytämme viideksi minuutiksi.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 it's not usual, but, no. but it's not prohibited, so it's, it's discretionary. I, I don't think. Yeah. Okay. Please, if you could take your seats, because we. <laughs> Pyytäisin teitä nyt asettautumaan aloillenne, hyvät naiset ja herrat. Älkää puhuko. Meillä on tässä vielä aika paljon tehtävää. Niin kuin tiedätte, äänestimme CRDstä ja nyt? No, no, no, the, the, the rapporteur has, has indicated... Esittelijä on todennut, että hän haluaisi avata neuvottelut neuvoston kanssa, joten työjärjestyksen säännön 17 pohjalta valiokunta voi päättää neuvottelujen käynnistämisestä. Haluatteko sanoa jotain esittelijä? Niin, haluaisin kiittää tuloksesta. Tulos on vahvistanut parlamentin asemia neuvotteluissa. Siitä ei ole epäilystäkään ajatellen kompromissiakin, jotka teimme, ja nämä neuvottelutuloksen pohjalta minä pyytäisin, että mahdollisimman pikaisesti käynnistäisimme neuvottelut. Parlamentti on neuvottelukykyinen, ja toivon, että neuvostokin sitä on jo huomenna. Thank, thank you very much. In line with standard procedures, the... Kyseessä oli siis työjärjestyksen artikla 70. Ja nyt kun Ekon valiokunta on äänestänyt, sen puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät muodostavat neuvotteluvaltuuskunnan, joka luonnollisesti koordinaattoreille tai valiokunnalle tai molemmille, kumpi nyt ensin kokoontuukaan, raportoi. Ensimmäinen CRD-trilogi on 23. toukokuuta kello puoli neljästä puoli kuuteen. Komissio on paikalla ja halusi kiittää meitä, mutta valitettavasti meillä on niin kovasti vielä työtä, että ehkäpä komission äh, kiitokset voimme saada kirjallisena. Olen pahoillani Mario, jos äh, myönnän komissiolle puheenvuoron joka äänestyksen jälkeen, niin äh, aikataulumme kyllä repeää liitoksistaan. En voi tässä nyt mitään ennakkotapausta päästä, päästä tapahtumaan. Joten nyt siirrymme äänestämään Gosesin mietinnöstä. No! We're taking it as red that you said thank you, but, but... Niin, me panemme nyt merkille, että te kiititte parahin komissio. Mutta meillä on enää tunti aikaa ja vielä kaksi paksua nippua tässä, joista meidän on äänestettävää. Eli Gosesin mietintö. Olemmeko kaikki valmiina? Elisa, pyritkö sinä siellä puheenvuoroa saamaan? On top of uh, thanking... Sen lisäksi haluan kiittää herra Gosesia ja kaikki mm, muita varjostelijoita hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin esittää pienen pyynnön. S ja D tukee kaikkia kompromisseja, joten SND tukee siis kaikkia kompromissitarkistuksia lukunottamatta AA ja AN, joista on vapaat kädet äänestykseen, mutta tuemme kaikkia mutta tätä ei välttämättä ole merkitty tällä tavoin äänestyslistaan. Demarit tukevat siis kompromisseja, paitsi näitä kahta. Jean-Paul, olemmeko valmiita äänestämään suoraan äänestyksen? Hyvä. Tarkistus 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B. Yes, in favor. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus kahdeksan. EPPllä jälleen yksi ääniviikko. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 92. Se raukeaa. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Where do I go to now? 105. 105 puolesta vastaan tyhjää. I. Kompromissi E. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyh, vast, tyhjiä hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Ku, sitten R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta ty- vastaan tyhjä hylätty. Yksi viisi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi viisi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi viisi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. AA puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. AB puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kaksisataa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. AD puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 204 puolesta va- vastaan tyhjä hylätty. AE puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 207 tarkistetaanko? voted? Votes closed. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 20 puolesta 21 vastaan. 31 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä. En nyt oikein ymmärtänyt näitä vihreitä indikaattoreita. Seventy voted, votes Äänestys päättyy. Hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa tämä 208. Kaikki ovat äänestäneet. Meni läpi 23 puolesta, 20 vastaan, 20 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 2 12 puolesta. Vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä. 2 12. Oletko kaikki äänestäneet? Yksi puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. 2.11 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 2.13 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. AG puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. AH puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. i puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. j puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. l puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. m puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. N puolesta hetkinen suullinen tarkistus. Otamme suullisen ensimmäisenä AN puolesta. Suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eli AN entisenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan, jos haluatte. AN, koneellinen äänestys. Kaksi vielä puuttuu. Äänestys päättymäisillään, kiitos. Hyväksytty 25 puolesta 17 vastaan. 229 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 33 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. AO puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kaksi, kolme, neljä puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. AP puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistetaan, jos haluatte 244. Tuo käsi ainakin vähän uupui. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 18 vastaan. AR puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. AS puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 247 puolesta. Oh, right, that was the last one that was carried. So now we're on... 248 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 253 puolesta vastaan ty- tyhjä hyväksytty. Kompromissi A, 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyyden kakkonen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. AX puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. AY puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Z, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä, hyvä, hylätty. 69 puolesta vastaan. 69 tarkistetaan. Votes closed. Äänestys päättyy hyväksytty 23.20. 70 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sama enemmistö. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sama enemmistö. AAA. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolme ja muut puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa 79. Äänestys päättyy. Oho, No, mitä hän mahdoin nähdä? Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Kompromissi AAB puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 83 puolesta vastaan 83. Puolesta No, täällä on esittelyitä miinus 83. Eighty-three in favor. Puolesta 83 vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. No niin, sitten koneellinen äänestys näin muutetusta tekstistä. Vielä kaksi puuttuu. Yksi puuttuu. Äänestys on päättymässä. Kaksikymmentäviisi puolesta. Neljä vastaan. 13 tyhjää. Sitten lainsäädännöllinen päätöslauselma. Äänestämme siitä. 13 niin, tyhjää. Ja nyt lainsäädännöllinen päätöslauselma luonnos. Four more to vote, two more to vote, one more to vote. Everybody's voted. That... 26 puolesta, kolme vastaan, 14 tyhjää. pientä liikehdintää täällä. Olkaa hyvä. A brief explanation of the vote. Aivan lyhyt selitys äänestyksestä. Olemme valmiita kompromissiin. Minä ehdotin tämän lykkäämistä siksi, että me olemme tämän Tupacin sisällä ja äänestyksen pohjalta, jonka me aloitimme, voi taata yhtään mitään. Me haluamme saada parannuksia – että nyt pitäisi odottaa niiden viestien kanssa, joita lähetetään ulkomaailmaan. Right, okay, where? Where, It's in the next one, right. Okay. right. Yeah. Oh, okay. Right. Yeah, I keep it here. Off, off we go. Um, this is now for the. Sitten mennään taas Ferreiran mietintö. 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta. Ah, se olikin identtinen, anteeksi vain. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 131 tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.23. Kompromissi D. Puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 132 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä hylätty. No niin, sitten teillä on, teillä on kolme osaa kompromississa G. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jaha, sitten päästäänkin pitkälle. 209 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi J puolesta Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä. Minusta se on hyväksytty, mutta tarkistetaanpa kuitenkin kompromissi J. Everybody's voted, votes closed. Äänestys päättyy hyväksytty 27.14. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 27, 2 ja 43 ovat rauenneet. Ne on katettu aikaisemmin. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 275 on rauennut. 276 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? 276, selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitoksia. Suullinen tarkistus kompromissiin P. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt tarkistettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eikö meillä voisi olla jotenkin standardoitu äänestyslista 283 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa 283. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22.20. 284 on rauennut. 285 puolesta. 285 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 285 tarkistetaan, jos haluatte. Äänestys alkaa 285. Vielä puuttuu yksi. Äänestys on päättymässä. Hyväksytty 22.18. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi RA puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 57. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty neljä puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty kompromissi T puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 61 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten nämä seuraavat kaksi ovat rauhanneet. Vai ei hetkinen, 62 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi V, 2 V puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaan 83. Okay, we've had some wrong voting, so we'll check. Eight. Jaha, 83 jotakin väärää äänestämistä taisi olla, mutta kuitenkin aavistin, että kätenne olivat ylhäällä. Uh. Two to vote. I'm closing the vote. Äänestys on päättymässä. Hyväksytty 34. 7. En siis ollut aivan sokea. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. 87. Yksi ylimääräinen EPP. Näyttää siltä, että yksi ryhmä ajattelin sitä toisella tavalla kuin ajattelin, niin läpi meni 23-21. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan kompromissi Y. No niin, hyväksytty siis. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. a puolesta vastaan. Kompromissi ZA puolesta. ZA. In favor. Again. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Jean-Paulin on aika vaikea täällä antaa ohjeita, kun hänelle puhutaan. No niin, ollaanko valmiita? 98 puolesta. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tämä on tarkistettava. Olen pahoillani. Everybody's voted, votes closed, that's... Äänestys päättyy läpi. 99 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. AA puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. AB puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. AC puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 105 Ah, se tarkistetaan, selvä. It's open. Three more, two more, one more. Thank you. Kiitoksia. Läpi meni 27.17. 105 puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty 107 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 108 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 109 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 110 puolesta vastaan tyhjä, hylätty AD puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. No niin, sitten koneäänestys koko tekstistä näin muutettuna. Has everybody voted? One more to vote. Thank you. Kiitoksia. That's 18 in favor. 18 puolesta, 12 vastaan, 14 tyhjää. And the vote on the legislative resolution. Seuraavan äänestys lainsäädännöstä päätöslauselmasta. Come on, vote on the legislative resolution. Niin, lainsäädännöllinen päätöslauselma äänestys. It didn't show the result, I think. I don't think it does in here. No, on the, on the, 11 more to vote. 11 äänestäjää vielä puuttuu. Five more to vote, three more to vote, two more, two more, one more, one more to vote. I'm closing the vote. Äänestys on päättymässä, yksi puuttuu vielä. Kiitos 20 puolesta. 11 vastaan, 13 tyhjää. Yes. Yeah. Right. Hang on, don't, don't go. Älkää lähtekö vielä mihinkään. Ja sitten on vielä neuvottelujen avaaminen neuvoston kanssa. Jean-Paul. Puheenjohtaja, haluaisin esittää jotakin huomioita, jos se on vain mahdollista. Pohdinta näiden kahden asian ympärillä on tehty täysin asianmukaisesti, hyvässä yhteistyöhengessä Viime viikolla pääsimme sopimuksen esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä tärkeimpien poliittisten ryhmien kesken. Totean, että tämän työn päätyttyä toisin kuin yleensä tässä parlamentissa, todella toisin kuin on totuttu työskentelemään tässä parlamentissa, poliittisten ryhmien johtajat ovat puuttuneet asiaan ja muuttune, muuttaneet keskustelua ja pyrkineet tietyllä manövereillä tehdä tyhjäksi esittelijöiden ja varjoesittelijöiden tekemän työn. Haluaisin sanoa, että tämä tapa ei kuulu tähän parlamenttiin. Komissio, valikunta tekee työtä ja sitten keskustellaan mennään täysistuntoon, eikä niin, että, että, että nyt että nyt ruvetaan kaivamaan matatoisten jälkeen alta. Uh, I'm, I'm, I'm listening to the Tässä vaiheessa nyt otan puheenvuorot esittelijöiltä. Elisa. Um, uh, chair. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minusta minun täytyy kiittää kaikkia varjoistelijoita ja esittelijöitä, jotka ovat mukana tässä työssä hyvin avoimesta ja myönteisestä neuvottelukyvystä. Mutta alussa mainitsin, elämä kuitenkin on mennyt eteenpäin tässä välissä. Ja minusta me siis uskomme, että olemme lähettämässä voimakkaan viestin. Anteeksi. Olemme lähettämässä voimakkaan viestin täysistunnolle ja neuvotteluihin, jotka voimme aloittaa, vaikkakaan tämä ei ole oikea hetki päästä eteenpäin pelkässään tiukoilla sykliä noudattavilla menetelmillä. Parlamentti täytyy vetää tähän työhön voimakkaasti mukaan, jotta saadaan mukaan kasvun ja kehityksen ulottuvuus, joten viesti, jonka olemme lähettämässä, ja toivon, että se johtaa siihen, että voidaan parantaa työtä, jota jo on tehty, jotta voidaan lähettää viesti, joka on helpommin ymmärrettävissä, niin että kansalaiset voivat ymmärtää sen, jota me edustamme täällä. Tämä on se viesti, jonka minä haluan lähettää. Thank you. We, we are not normally going to... Mehän emme yleensä tässä vaiheessa käynnistä enää keskustelua, koska Marian, Josanan sinulle puheenvuoron, kaikki haluavat puheenvuoron. Mitä järkeä tässä nyt on? Esittelijät ovat jo todenneet tämän. Niin Minä halusin selittää ryhmäni äänestyskäyttäytymisen rouva puheenjohtaja. Kai minulla nyt lupa näin on tehdä. Minä aion puhua hollantia. Puheenjohtaja, koordinaattorimme on juuri selittänyt sen jälkeen, kun esittelijä ja varjoesittelijät tekivät erittäin läheistä yhteistyötä ja koko joukon sopimuksia, niin voin vain todeta, että minun ryhmäni on kunnioittanut kaikkia tekemiään sopimuksia siitä huolimatta, että vielä 10 minuuttia ja 5 minuuttia ennen äänestystä tuli kaiken näköisiä kommentteja eri suunnilta, jotka tekivät aika vaikeaksi sopimusten kunnioittamisen, mitä tulee tähän asetusluonnokseen, jos tässä nyt puhutaan Redemption Fundista ja niin edelleen ja kaikista eri poikkeuksista ja siitä, että pitäisi saada vapaa äänestys, niin me joka tapauksessa äänestimme puolesta, mutta totean, että me äänestimme puolesta kompromissin nimissä, koska katsomme, että täytyy käynnistää neuvottelut. Mutta mitä tulee tähän Redemption Fundiin, niin voin vain todeta, että mitä tulee esimerkiksi 2300 miljardiin euroon, joista puhutaan, niin me haluamme sitten aitoja ehdotuksia niin, että voimme todella pohtia, mitä tehdä Tämä on yksi viimeisiä pelastusrenkaitamme, emmekä me voi sitä heitellä sinne tänne huoletta, huolettomasti. Kyllä, me siis äänestimme puolesta, jotta neuvottelut voidaan käynnistää, mutta totesi kuitenkin tämän rahaston suhteen hyvä puheenjohtaja, että me olemme erittäin pidättyväisiä. Kiitos siitä, että saimme vielä puheenvuoron puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt meidän tulee vielä sopia sitä, että tuleeko pyrkiä ensimmäisen käsittelyn sopimuksen neuvoston kanssa. Nyt minun tulisi antaa esittelijöille puheenvuorot, jotta he voivat kertoa kannoistaan sen suhteen, että avataan ne neuvottelut. Jean-Paul. Puheenjohtaja, kyllähän minä osaan laskea. Ja olen laskelmani tehnyt. Marian Täissen sanoi juuri, mitä on tapahtunut. Minä sanoin sen, mitä pahoittelen niin ja mm, syytän tiettyjä tahoja siitä, että täällä on tuotu ratkaisuja pöydälle, joita ei muualla ole löydetty. Meillä tarvitsemme selkeän mandaatin neuvottelujen aloittamiseksi neuvoston kanssa. Me menemme nyt siis ensimmäisessä käsittelyssä täysistuntoon. Tätä ehdotan. Emme merdy neuvottelemaan loputtomasti joko nörrymme neuvoston edessä, sitten meidän työmme on turhaa tai menemme ensimmäisessä käsittelyssä täysistuntoon. Tätä varmaan meidät odotetaan, odotetaan tilanne vakava Kreikassa. Nyt on lopetettava äh, neuvoston ja parlamentin pikkupelit, jotka asettavat vaaraan väestön äh, tulevaisuuden, riippumatta siitä, mitä vastuuta niille voidaan äh, sysätä, niin heihin joka tapauksessa kiinnitettävä huomiota, eikä täällä nyt kannata ruveta temppuilemaan. Elisa. Minusta meidän on saatava vahvistettua valtuutuksemme täysistunnossa, asiat selkeytetyksi. Uh, no kun päätös tehtiin, että me säilytämme nämä kaksi pakettina, ja tässä on nyt jakolinja esittelijöiden välillä, niin meidän täytyy äänestää. Valiokunnan täytyy päättää siitä, avataanko neuvottelut ensimmäisen käsittelyn sopimukseksi vai eikö. Y- ymmärsinkö minä väärin? Siis Jean-Paul haluaa... Siis haluatteko alistaa tämän täysistunnolle? Teillä oli joku väärinkäsitys. Kyllä, meille sopii se, että mennään täysistuntoon. Heti. Keine Verhandlungen mit dem Rat, sondern Langen äh, toteaa, että ei mitään neuvotteluja. Hyvä, mutta sitten mennään täysistuntoon. Ja kolmikantaneuvottelut, joiden piti aloittaa huomenna kello, alkaa huomenna kello kuusi, eivät sitten alakkaan. Eli mennään täysistuntoon, ei kolmikantaneuvotteluun. Okay. No, that's fine. We Hyvä, sopii. Ei tästä mitään tarvitse äänestää. Molemmat olivat samaa mieltä. Eli nyt täytyy enää muistuttaa teitä siitä, että 21. toukokuuta on seuraava valiokuntamme kokous, eli ensi viikolla Strasbourgissa. Kiitos. Next week.